Уважаеми колеги, за мен е чест и удоволствие да съпредседателствам днешната пленарна. Hyvät kollegat, on suuri kunnia ja etuoikeus minulle nyt toimia yhteispuheenjohtajana tässä kokouksessa, jossa käsitellään vakautta ja talouden hallinta Euroopan unionissa ja on nytkin myöskin mahdollisuus sitten kuulla hiukan bulgarian kieltä. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien edustajat tervetulleiksi ja myöskin Euroopan parlamentin jäsenet toivotan tervetulleeksi. Äh, erityiskiitos äh, Rova Taissenille siitä, että hän äh, tulee tähän. Ja nyt sitten keskitytään Euroopan talouden ohjausjaksoon ja tarkoituksena on käydä keskustelua poliittisista prioriteeteista 2018 mikä on vuotuisessa kasvuselvityksessä esitetty ennen kuin Eurooppa-neuvosto hyväksyy sen keskustelujen tulos. Voidaan ottaa huomioon myöskin oma aloite mietinnöstä, jota käsittelevät Ekon ja työllisyysvaliokunta Euroopan parlamentissa. Ja tarkoituksena nyt sitten on tänään kuulla näistä kyseisistä mietinnöistä. Pyytäisin anteeksi herra Goltierin puolestaan. Hänellä on kokous käynnissä, joka nyt on kestänyt hiukan pidempään. Hän saapuu paikalle kyllä mahdollisimman pian ja saapuu siis tänne myöskin puheenjohtajaksi. Valtuuskunnat saavat käyttää puheenvuoron myöskin liittyen näihin aiheisiin ja haluaisin kertoa teille hiukan nyt sitten talon säännöistä siitä, miten tässä edetään. Haluaisin lyhyesti kertoa siitä, miten puheenvuoro voi käyttää tässä kokouksessa. Haluaisin korostaa sitä, että kuten tavallisesti, haluamme varmistaa, että kaikki ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, saavat siihen myöskin mahdollisuuden ja voivat myöskin esittää näkemyksensä ja osallistua, vaikka meillä on melko rajallinen kokousaika. Kun ajatellaan sitä, kuinka paljon osallistujia on, toivon, että ymmärrätte, että todennäköisesti ei ole mahdollista antaa jokaiselle puheenvuoroa. Ja tästä syystä pyytäisin teitä nyt sitten käyttämään noin kahden, kolmen minuutin puheenvuoroja maksimissaan. Ja sitten tänne ilmestyy kello myöskin tänne näytölle. Ja sitten riippuen siitä, miten keskustelut tästä etenevät, niin joudumme ehkä hiukan sopeuttamaan tuota ajan käyttöä, koska tämän jälkeen pidetään muitakin kokouksia. Te löydätte sieltä kortit pöydältänne tuollaiset puheaikakortit, joiden avulla voitte sitten näyttää salapuheenvuoron, mikäli haluatte, niin täyttäkää tuo kortti ja antakaa se sali palvelijoille täällä. Ja tämä koskee siis sekä kansallisten parlamenttien jäseniä ja myöskin Euroopan parlamentin jäseniä. Yritämme jakaa seuraavasti sitten että kolme kansallisten parlamenttien jäseniä ja yksi Euroopan parlamentin jäsen saa puheenvuoron ja niin edelleen. Jos me joudumme tätä kaavaa hiukan muuttamaan keskustelujen aikana, niin tulemme sen tekemään. Olemme tietoisia siitä vastuusta, mikä Bulgarialla on nyt näissä kysymyksissä ja myöskin kansallisilla parlamenteilla on merkittävällä rooli, kun ajatellaan Euroopan unionin tointen toimia kansalaisten edessä. Kun ajatellaan, että Euroopan, hallitu, Euroopan valtioiden tilanne on parantunut ja nyt sitten ollaan päästy myöskin työllisyydessä eteenpäin, niin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, niiden tulisi ryhtyä sellaisiin politiikoihin, joilla pyritään, pystytään edistämään esimerkiksi investointeja, takamaan laadukkaita työpaikkoja ja vähentämään epätasa-arvoa. Haluaisin jälleen kerran toivottaa Bulgarian puheenjohtaja valtion nimissä teidät tervetulleeksi ja pitämättä puheitta antaisin puheenvuoron nyt komission jäsen taissenille. Hän on työllisyys- ja sosiaali- ja työllisyyskysymyksistä vastaava komission jäsen Marian Taisen, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät puheenjohtajat, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia ja myös ilo puhua teille tänään. Kunnia, koska Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat ratkaisevassa roolissa, kun uudistetaan ja parannetaan talouksiamme, yhteiskuntiamme. Vain yhdessä pystymme onnistumaan. Ja tämä on myös ilo sen takia, että vuosien kriisiaikojen jälkeen on mukavaa pystyä kertomaan hyviäkin uutisia. Kasvu on liikkeellä kaikissa jäsenvaltioissa. Sijoitukset ovat elpymässä ja enemmän ihmisiä on työelämässä EU-ssa kuin koskaan. Siltikään emme vielä ole täysin voittaneet kriisin jälkimaininkeja. Vieläkin käsittelemme tilanteita, missä yritykset, kotitaloukset ovat veloissaan yli 80 miljoonaa ihmistä vieläkin etsii työpaikkaa ja elpyminen on epätasaista jäsenvaltioissa ja niiden välillä. Meidän komissiomme ykköstavoitteena on varmistaa, että tämän päivän kasvu on osallistavaa, kestävää pidemmällä aikavälillä, että me saavutamme lähentymistä EU:ssa ja että kansantaloutemme, yhteiskuntamme ovat valmiita tarttumaan tilaisuuksiin ja vastaamaan haasteisiin, joita teknologia ja globalisaatio mukana tuovat. E- Jean-Claude Juncker, komission puheenjohtaja, sanoi, että nyt on aika korjata kattoa, kun kerran tässä samalla aurinko vielä paistaa. Hyvät parlamentin jäsenet, nyt me valmistelemme maakohtaisia kertomuksia, jotka julkaistaan 7. maaliskuuta. Tässä analyyttisella tavalla tuetaan maakohtaisia suosituksia, ja, jotka tulemme sitten myöhemmin esittelemään toukokuussa. Raporteissa analysoidaan taloudellista ja sosiaalista tilannetta ja suuntauksia jäsenvaltioissa ja niissä arvioidaan myös, millä, miten on edistytty aikaisempien maakohtaisten suositusten täytäntöönpanossa. Nämä maakohtaiset raportit julkaistaan siis muutaman viikon kuluttua, ja nyt haluaisikin kertoa avainviesteistä, jotka liittyvät kokonaisuudessaan Euroopan unioniin. Ensinnäkin menee aikaa siihen, että tekee uudistuksia, mutta me kuulemme kuitenkin oikeaan suuntaan. Tämän ohjauskauden jaksosta lähtien 2011 jäsenvaltiot ovat osoittaneet ainakin jonkin verran edistystä yli, koskien yli kahta kolmasosaa näitä suosituksia. Ja yli neljännessä tapauksia olemme nähneet huomattavaa edistystä tai suositukset jopa täysin toteutettiin. Toiseksi lähentyminen joka muuttui tai jopa heikkeni kriisin aikana, on uudelleen, uudelleen lähtemässä liikkeelle. On myönteisiä kasvuasteita ja näkymiä kaikissa EU-jäsenvaltioissa, mutta ei ole mitään tilaa vielä itsetyytyväisyydelle. Erot jäsenvaltioiden kesken edelleenkin pitävät paikkansa ja epätasa-arvo on lisääntynyt jäsenvaltioittemme kesken jos tilanteeseen ei puututa, tämä tulee olemaan haasteena ajatellen kasvumme kestävyyttä ja kohesiota. Kolmanneksi pankkien vastuut ovat alkaneet vähentyä lähes kaikissa maissa. Niiden kannattavuus on lähtenyt liikkeelle lähes kaikissa jäsenvaltioissa myös, mutta joissakin maissa korkea yksityinen velka edelleenkin rasittaa pankkien taseita ja estää investointejen toteutumista. Joissakin maissa on vieläkin suuria kantoja, näitä järjestämättömiä lainoja. Sitten neljänneksi, työmarkkinaolosuhteet, ne paranevat, mutta työmme ei ole vielä valmista. Työttömyys ja köyhyys, köyhyyden uska, uhka vähenee, luvut siltikin ovat vielä liian korkeita monissa maissa, mitä näihin kysymyksiin tulee. Ja meillä on muitakin huolia. Joissakin tapauksissa työttömyys prosentti pysyy samana ja kun ajatellaan työtuntien määrää EU-ssa, erityisesti euroalueella, ne ovat lisääntyneet. Mutta ehkä kaikkein tärkein viesti tältä ohjausjaksolta on, että taloudellinen kasvu ja sosiaalinen edistyminen kulkevat käsi kädessä sijoitukset ihmisiin vievät eteenpäin taloudellista kasvua. Samanaikaisesti epätasa-arvoiset yhteiskunnat jarruttavat kasvua. Pidemmällä aikavälillä ei toista saa ilman toista. Poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti se on sekä kestämättömällä pohjalla että epätoivottavaa. Tämä avainnäkemys kulkee läpi komission työn ja tämä ohjausjakso on tullut sosiaalisemmaksi, mutta tämän vuoden ohjausjakso on tällainen maamerkki. Muutama kuukausi sitten äh, aloitettiin, perustettiin tämä eurooppalaisten sosiaalisten oikeusten pilari. Äh, EU-toimielimet toimivat tässä yhdessä sosiaalisten oikeuksien pilar, pilari sosiaalinen, poliittisena sitoumuksena siitä, että vahva sosiaalinen Eurooppa on ainoa tapa eteenpäin pilarissa tiivistetään sosiaaliset periaatteet ja oikeudet Euroopassa, ja se osoittaa, missä tarvitaan vielä työtä ja tekemistä. Mutta pilarin onnistuminen riippuu siitä, missä määrin me tä- sitä täytäntöön pannaan Euroopan tasolla, mutta aivan erityisesti kansallisella tasolla. Kun ajatellaan tämän julkilausuman jälkeen ja lähteen liikkeelle näistä vuosista, niin pilarin periaatteet nyt ovat mukana talouspolitiikan ohjausjaksossa, että valmistetaan täysin täytäntöpano, valvonta ja sitä varten olemme kehittäneet niin kutsutun sosiaalisen tulostaulun, jossa on 14 erilaista sosiaalista indikaattoria, joilla, pidetään, joilla seurataan sitä, miten me toimimme tämän ja onnistumme tämän pilarin kohdalla. Tulostaululla tulee olemaan tärkeä rooli tulevissa maakohtaisissa raporteissa ja maakohtaisissa kertomuksissa. Kun tarkastellaan sitten analyysiämme tähän mennessä, hyvät naiset ja herrat, niin on neljä periaatetta, jotka tulevat esiin kaikissa suosituksissamme. Ensinnäkin finanssipolitiikan ei pitäisi keskittyä vain sen, että parannetaan äh, päävajetta ja vähennetään velkaa Julkisen talouden laatu, silläkin on merkitystä. Verojärjestelmät esimerkiksi, niiden pitäisi olla oikeudenmukaisia, kasvua tukevia ja rohkaista työllistämistä ja tukea yksityisiä sijoituksia. Toiseksi sijoittaminen ihmisiin on olennaista. olennaista. Vain koulutettu työtaitoinen työvoima voi tarttua uusiin tilaisuuksiin silloin, kun työmarkkinatkin muuttuvat. Ja vain kunnollisella sosiaaliturvajärjestelmällä koskien kaikkia työntekijöitä ihmiset voivat tehdä tar- tarvittavat siirtymävaiheet uudessa työn maailmassa. Kolmanneksi meidän pitäisi jatkossakin tehdä työtä sen eteen, että investoidaan laajemmin, koska kaiken kaikkiaan investoinnit ja julkiset investoinnit vieläkin vastaavat suhteellisen pienestä määrästä BKT, bruttokansantuloa. Ja neljänneksi palkkojen nousu myötä vaikuttaa talouden elpymiseen, vähentää epätasa-arvoa ja varmistaa korkean elintason. Tehokas palkan asettamisjärjestelmä ja mekanismit ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa se, että pal- palkat e- e- er- ovat erilaisia, ottaen huomioon maakohtaiset suositukset ja muutokset ö, maiden tuottavuudessa. Nämä eivät ole, ole mitään pikkuseikkoja maiden tehtävää listalla, eikä ole helppo korjata kattoa kunnolla asianmukaisella tavalla, kun, kun on näitä on minimimenotaso, halutaan tietysti jakaa tätä taakkaa tasaisesti. Halutaan, että kaikkien äänet kuullaan ja että päätökset tunnetaan myös omiksi päätöksiksi. Ja odotetaan, että maksimoidaan pitkän aikavälin hyöty, jota näistä katonkorjauksista ja muista korjauksista syntyy. Hyvät puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, maaraportit ovat vasta alkua tässä toisessa vaiheessa Euroopan ohjausjaksoa 2018. Niin kuin viime vuonnakin tulee olemaan runsaasti aikaa keskustella kansallisten hallitusten ja koko yhteiskuntien kanssa ennen kuin nämä julkaistaan. Tämä ei pelkästään auta meitä olemaan tarkkoja analyysissämme, vaan mahdollistaa myös vuoropuhelua ja yhteistä asioiden ymmärtämistä. Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit ovat olennaisia kumppaneita vuoropuhelussa. Niin kuin aikaisimpinakin vuosina monet komissiokollegion jäsenet mukaan lukien minä itse tulevat matkustamaan jäsenvaltioihin keskustelemaan löytötuloksista kansallisten parlamenttien kanssa ja sosiaalisten tai työmarkkinaosapuolten kanssa. Hyvät naiset ja herrat, Tämä on tällainen yhteinen tehtävä, joten maaraporttien pitää tässä olla alkuna, ja minä henkilökohtaisesti tuskin maltaan odottaa, että aletaan tekemään yhdessä työtä teidän kanssanne, jotta voimme saavuttaa yhteiset jaetut tavoitteemme. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia komission jäsen Taissen. Tässä oli todella hienoja huomioita ja varmasti me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä todellakin on yhteinen tehtävä. Toinen puhujamme on herra Christoph Hetman. Hän on vuoden 2018 talouden ohjausjakson esittelijä Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavasta valiokunnasta. Ja annan nyt puheenvuoron teille, edustaja Hetman. E, ja takže bardzo się cieszę. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin olen erittäin tyytyväinen, että saan olla täällä puhumassa teidän kanssanne ja puhumassa tulevista ehdotuksista. Haluaisin kiittää komission jäsentä Tysenia tehdystä työstä tähän mennessä. Eli tämä alku tälle kahdeksalle, kahdeksalle eurooppalaisen ohjausjaksolle on tietenkin tärkeä lähtöaskel. Ja kuten komission jäsentä totesi täällä näin, on tärkeää, että saadaan eurooppalaiset taloudet mukaan tähän ja että työttömyys vähenee Euroopassa. Bruttososiaalituotteet kasvavat pikkuhiljaa ja jos katsotaan pelkästään makrotaloudellisia indikaattoreita, niin kaikki näyttää hyvältä, mutta katsotaanpa toista puolta mitalia sitten, niin kaikkien näiden signaalien takana meidän pitää tietää myöskin se, että myöskin paljon työtä on tekemättä meidän pitää erityisesti kiinnittää huomioon siihen, että nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä todella huolestuttavan korkealla tasolla edelleenkin. Lähes 13 prosenttia siis. Ja me tiedämme, että nuoret eivät ole koulutuksessa vaikka työpaikoillakaan tällä hetkellä. Ja tämä on tietenkin suuri vaara, että he syrjäytyvät yhteiskunnasta tämän takia. Sen takia eurooppalaisen ohjausjakson projekti on todellakin menestykässä Tarvitaan muutamia perusteita tälle. Ensiksi pitää olla pitkän aikavälin suunnittelua. Jäsenvaltioiden pitäisi panna täytäntöön maakohtaiset suositukset. Ikävä kyllä, täyttöönpanon taso ei ole kovinkaan tyydyttävää tällä hetkellä. Katsotaan vaikka vuoden 2016 suosituksia, niin tuolloin mm, tuskin kaksi prosenttia näistä suosituksista täytettiin tai täytäntöön tai ainakin vain pelkästään osittain. Suuri osa näistä suosituksista. Nyt epäilenkin tässä, että mietin sitä, miksi näin on, miksi tilanne on tällainen. Jotkut toteavat sen, että tämä on jäsenvaltioiden toimielin ongelma, eli rima on liian korkealla, tai sitten pyritään tekemään jäsenvaltiossa omaloitteista strategiaa. Tietenkin tämä herättää sitten sen kysymyksen, että voidaanko tämä tehdä komission suositusten mukaisesti. Ja jos katsotaan negatiivisia indikaattoreita, niin, niin nähdään, että kaikki ei suju ihan kuin tanssien. Joskus tavoitteet ovat ehkä joillekin jäsenvaltioille liian kunnianhimoisia. Ja tämän takia pitää käydä vuoropuhelua asioista, ja meidän pitää tunnistaa ne ongelmat, joihin tämä täyttöönpano karjuutuu. Ja erityisesti meidän pitää olla käytännönläheisiä. Tämähän näkyy ilman muuta. Meidän pitää löytää sellaisia tavoitteita, jotka ovat täytettyön pantavissa jäsenvaltioissa. 2016 Göteborgin sosiaalihuippi huippukokouksessa nämä kolme toimielintä perustivat äh, tai puhuivat tästä kolmannesta pilarista, eli sosiaalipilarista, jos todettiin, että hyvin toimivat työmarkkinat ja hyvin toimivat sosiaalijärjestelmät tarvitaan myös, jotta kaikki toimii. Tämä pitäisi ottaa myöskin huomioon sitten talouspolitiikan koordinoinnissa. Erityisesti niissä maissa, joissa on jo uudistuksia tehtyjä ja, ja sitten taas tietenkin tuottavuuden pitää näkyä myöskin palkoissa ja että myöskin sosiaaliturvajärjestelmät lähtevät vähän mukaan, että ne pysyvät kaikessa samalla tasolla. Miksi nämä eurooppalaiset sosiaalioikeudet ovat sitten niin tärkeitä? Koska meillä on ongelma siinä mielessä, että tämä koskee monia Euroopan kansalaisia. Tämä todettiin tutkimuksessa, että juuri eurooppalaiset kriisit, talouskriisit, ovat aiheuttaneet sen, että kahdessa kolmassa jäsenvaltioita palkkaerot ovat kasvaneet. Eli kyseessä ei ole pelkästään korkea työttömyyden taso näissä maissa, vaan myös palkkauksessa on suuria vajauksia sen reiluuden osalta. No toisaalta voitaisiin taas todeta, että tämä johtaa, johtuu siitä, että ei pelkästään ole eroja siis vanhoja ja uusia jäsenvaltioiden kesken, vaan myöskin muiden jäsenvaltioiden kesken, koska rikkaat vaan rikastuvat ja köyhät köyhtyvät ja tällöin erot alueiden välin kasvat ja tällöin myöskin tämä rikkaiden ja köyhien välinen ero kasvaa koko ajan. Ja voi olla myöskin niin, että alueiden sisällä erot kasvavat. Voi käydä niin, että osa alueesta rikastuu ja osa taas köyhtyy. Minusta tämä on kuitenkin erinomainen väline poistaa näitä eroja on kohesiopolitiikka, jotta voidaan taata se, että olla vähintään samalla tasolla kuin edellistä rahoituspuitteistoa tehtäessä. Emmekä saa unohtaa myöskään sitä, että kohesiopolitiikka, sen pitää olla paremmin lähestyttävissä ja vähemmän byrokraattista, ja että se voidaan tuoda lähemmäksi avun tarvioita. Tässä voidaan tavallaan myöskin kehittää työmarkkinoita. Tiedämme, että koulutus ja jatkokoulutus on tärkeää. Ja tärkeää tässä yhteydessä on myöskin painottaa digitaalisia kompetensseja. Niitä pitää lisätä. Sillä me tiedämme sen, että 90 prosenttia työpaikoista vaatii digitaalikompetensseja, mutta vain kolmasosa työntekijöillä on tällaisia. Jos me haluamme lisää kasvua, meidän pitää myöskin huolehtia siitä, että työntekijät voivat vastata työmarkkinoiden huutoon ja vaatimuksiin. Me tiedämme, että kaikilla alueilla puuttuu myöskin ammattaitoista työvoimaa. Jopa niilläkin alueilla, joissa on korkea työttömyys, sielläkin on vaikea löytää sitten ammattitaitoista työvoimaa, joka sopisi kyseiseen työhön. kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittäminen, sinne pitää katsoa myöskin pk-yrityksiä. Ne ovat kasvun moottori. Ja täällä on tärkeää myöskin vähentää näiden pk-yritysten hallintokustannuksia. Tässäkin komission politiikalla on, ja kohesiopolitiikalla on myöskin tärkeä rooli. Se, politiikka ei pitää tarjota pelkästään niille yritykset, jotka ovat innovatiivisia, vaan myöskin kaikki, jotka haluavat parantaa toimintaansa kasvun lisääntyminen, tuottavuuden lisääminen. Tässä pitää panostaa myöskin uusiin tuotteisiin ja uusiin palveluihin ja kehittää näitä. Sitten vielä yksi prioriteettialue, joka minusta on erityisen tärkeä. eri väestön vanhentuminen. Tämä ei koske pelkästään raja-alueita, tai niitä alueita, joissa käy paljon ulkopuolella työvoimaa, vaan tämä koskee myöskin kaupunkeja, kaupunkialueita. Me tiedämme, että nämä pääkaupungit, jonne ihmiset siirtyvät, niin näin ympärillä syntyy sitten alueita, joissa ihmiset vanhentuvat ja alue tyhjentyy. Eli meidän pitää luoda sellaista infrastruktuuria, joka tukee sitä, että näin ei käy ja meidän pitää löytää myöskin joustavampia tapoja vastata tähän. Eläkejärjestelmiä pitää myös sopeuttaa tilanteeseen. Muun muassa sillä, että katsotaan kuinka voidaan sopeuttaa eläkejärjestelmien maksuaikoja. Ja että ihminen on tämän jälkeen myöskin sellainen eläke, joka riittää elämään. Tietenkin tämä on kaikki vaikeaa vetää niin yhteen, että kaikkia se tyydyttäisi, mutta kuitenkin uskon, että tämä tulee onnistumaan ja sen pitää onnistua. Uskon, että tämän pitäisi että selkeä viesti jäsenvaltioille ja komissiolle. Ähm. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Hetman. Haluaisin ystävällisesti kuitenkin muistuttaa puhujia, että noin viisi minuuttia olisi tuo maksimi aika niin, että voisimme olla oikeudenmukaisia kaikille. Mutta kiitoksia. Nyt haluan antaa puheenvuoron sitten edustaja Bejele. Hän on Euroopan parlamentin esittelijä äh, Euroopan talouden ohjausjaksolle ja vuotuiselle kasvuselvitykselle. Ja tässä maksimissaan viisi minuuttia nyt sitten on puheaikaa. Oui, merci beaucoup, madame. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Minä yritän nyt pitää kiinni tuosta puheajasta. Ja tässä todellakin tässä nyt talous on mennyt eteenpäin hiukan euroalueella, mutta on selvää, että makrotalouden indikaattorit eivät kuitenkaan ole poistaneet sosiaalitaloudellisia eriarvoisuuksia ja lähentymistä ei myöskään jäsenvaltioiden välillä ole. Ja näin me sitten neuvottelemme tästä eh, Euroopan talouden ohjausjaksosta Ekon valiokunnassa ja siitä äänestetään sitten keskiviikkona. Ja täällä on myöskin kaksi varjoesittelijää, Van der Laar ja Lyt. Nyt tarvitaan sellainen ilmapiiri, joka on terve ja vakaa ja täytyy totta kai taata työpaikat, sellaiset, jotka ovat kansainvälisten työ, kansainvälisen työllisyysjärjestön mukaisia. Ja tiedätte, että työntekijät oh, ovat jatkuvasti melkoisessa turbulenssissa ja meidän täytyy reagoida näihin työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Tästä syystä tässä on myöskin tärkeä luku tässä mietinnössä, joka liittyy kilpailukyvyn ja tutkimuksen ja kehityksen vahvistamiseen Euroopassa. Ja tähän otetaan myöskin mukaan digitaalinen Euroopan ja myöskin PK-yritykset pyritään myöskin nuorisotakuu ja koulutuspolitiikka ja myöskin elinikäinen oppiminen ottamaan mukaan, koska nämä ovat äärimmäisen tärkeitä yritykselle. Myöskin sosiaaliturvajärjestelmät, niin kuin komission jäsen sanoi, tämä sosiaalinen tulostaulu tähän myöskin tuo mm, talouden ohjauksessa vaikuttaa ja tämä on totta kai otettava myöskin huomioon ja meillä on myöskin tässä mietinnössä luku, joka liittyy julkisten ja yksityisten investointien lisäämiseen. Kuten tiedätte, niin yksityiset investoinnit ovat lisääntyneet vuodesta 2008 ja niitä ei ole tarpeeksi. Tästä syystä olemme pyytäneet, että komissio arvioisi esteet, mitä näillä investoinneilla on. Ja tiedätte, että tämä on erittäin suuri hanke. Ja tuo julkisen ja yksityisen kumppanuus on tärkeää. Tässä on kuitenkin koko joukko vielä esteitä. Emme myöskään ole unohtaneet Euroopan finanssipolitiikkaa Tämä on ollut äärimmäisen tärkeää tämän vaalikauden aikana ja myöskin tuo verokilpailu on tärkeä jäsenvaltioissa ja myöskin tämä harmonisointi mm, on, koska tässä nyt pyritään, pyritään kilpailusta saada saman oikeudenmukaisempaa ja näin parantamaan kilpailukykyä. No sitten palk- palkkojen korottaminen ja tätä Mario Draghi on myöskin tukenut. Tässä pyritään elvyttämään koko taloutta ja samanaikaiseksi tehokkaita toimenpiteitä ja vähentämään julkista velkaa. No, no sitten on budjettitoimenpiteitä euroalueella ja myöskin kansallisella tasolla. Pyritään julkista taloutta parantamaan tulevaisuudessa. Ja me olemme myöskin sitä mieltä, että jos me pystymme nyt parantamaan tilannetta, niin pitää myöskin Euroopan talouden ohjausjaksoa vahvistaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa, mutta myöskin ne työmarkkinaosapuolet ovat mukana tässä talouspolitiikassa eri jäsenvaltioissa. Me toivomme, että tässä otetaan, tässä selvityksessä otetaan huomioon ja saadaan aikaiseksi hyvä ja tyydyttävä sopimus eurooppalaisten kesken. Kiitos. Thank you, miss. Kiitoksia, edustaja Baye. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, joka on herra Milosevic, niin pahoittelisin, että Bulgarian valtuuskunta joutuu lähtemään tapaamisen puhemies Tajanin kanssa ja myöskin kansalliskokouksen jäsen joutuu täältä lähtemään. Mutta nyt kuitenkin haluan antaa puheenvuoron herra Ivan Milosevicille. Hän on eurooppalaisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja Kroatian parlamentista ja viisi minuuttia hänellekin puheenaikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää. Haluan ensin kiittää Euroopan parlamenttia ja Bulgarian puheenjohtajavaltioita tämän tilaisuuden järjestämistä. On tietysti helpompaa käsitellä eri kysymyksiä, kun EU ja sen kaikki jäsenvaltiot ovat nyt vahvan kasvun tiellä, työllisyys paranee ja vauraus on tavallaan palannut. Aloitan yleisemmistä asioista, kasvua lähentymisen kautta ja sitten Kroatian tulevaisuuden näkymistä. Mitä tulee, olen itse yksityistä sektorilta ja aina puolaan sitä, että leikataan byrokratiaa ja veroja, mutta 150 miljardia EU-talousarvosta versus 50 biljoonaa koskien eu bkt ei tee budjetista tärkeintä kysymystä, vaan todellinen kysymys ovat yhteiset strategiamme, tavoitteemme, miten haluamme niihin päästä. Toisaalta USAn verouudistus tulee vaikuttamaan globaalistikin investointeihin ja yritystoimintaan, ja EU ja kansalliset hallitukset joutuvat kilpailemaan enemmän kuin ennen vielä. Kilpailua ei koskien vain pääomaa ja investointeja, vaan kilpaillaan myös kaikkein älykkäimmistä työntekijöistä. Rakennusmuutokset, parempi yritystoiminta, alhaisemmat verot ovat tietysti kaikki tärkeitä, mutta koulutuksen täytyy olla yksi prioriteetti jatkossakin. Tämän takia meidän pitäisi panostaa koulutuksen kaikkiin tasoihin, saada se mahdollisimman parantaa äh, sitä yksityisellä ja julkisella sektorilla ja varmistaa kaikki yhteydet näiden kahden tason välillä. Sitten kun ajatellaan ulkoista maahanmuuttoa, me keskustelemme tästä vähemmän. Sisäinen maahanmuutto, ja siinäkin on, siinäkin on riskejä EUn vakaudelle. Me emme voi sallia sitä, että itä, itä tai etelä jatkuvasti menettää satoja tuhansia tai miljoonia nuoria, kunnianhimoisia, koulutettuja työntekijöitä Pitää pystyä rakentamaan vakaita, vauraita yhteiskuntia. Haluaisin sanoa muutaman sanan lähentymisestä. Ei ole mitään nopeaa lähentymistä ilman kunnollisia reformeja, mutta silti kohesiopolitiikka on, politiikka on yhtä tärkeää. Meidän pitää pitää tämä rahoitus vahvana, käyttää hyväksi kohesiorahasta varoja yksinkertaista menettelytapoja, mutta samalla ei pidä unohtaa ää, äh, tilivelvollisuutta ja vastuvelvollisuutta ja avoimuutta uskon, että kaikki hyötyvät vahvasta kohesiopolitiikasta, niin nettomaksajat kuin muutkin, mutta kaikki jäsenvaltiot hyötyvät lähentymisestä ja parannemista elinoloista kansalaisten parissa. Samoin emme ehkä pidä siitä, emmekä halua sitoa rakenneuudistusten sitomista kohesiopolitiikkaan tai sen rahoitukseen, mutta henkilökohtaisesti uskon, että voisi olla jonkinlaisia kannustamia, mitä tulee nettoavunsaajien, jotka tekevät rohkeita uudistuksia, eivätkä ole riippuvaisia vain eri rahoituslähteistä. Tässä mielessä me tuemme komission aikomusta luoda uusi väline äh, rakenteellisen uudistukselle, ja näin voidaan syventää myös talous- ja rahaliittoa. Samanaikaisesti me voisimme voisimme kaikki tehdä paremmin työtä, kun välitämme tietoa kosmopolitiikan tuloksista ja miten käytetään EU-varoja kautta EUn tai mitä hyötyä näistä kaikista asioista on. Tässä tapauksessa olisi paljon vaikeampaa syyttää EUta pahoista asioista ja yrittää itse hyötyä kaikista hyvistä asioista, joita on tehty. Meidän pitää olla rehellisiä ja pyrkiä rakentamaan luottamusta. Sitten vielä lopuksi yksi tärkeä seikka, muutama sana Kroatian kannalta katsottuna nuorimpana jäsenvaltiona pitkän, erityisesti yksityisellä sektorilla raskaan kriisin jälkeen olemme saavuttaneet nyt kasvua ja velka vähenee ja niin edelleen. Julkinen sektori on maksanut tästä valtavan hinnan niin työpaikkoina kuin kannattavuutena, mutta samanaikaisesti se on vaikuttanut ta- talouden elpymiseen. Tämä johtuu erityisesti palveluiden tavaroiden vientiin ja kiitos siitä, että olemme EU-jäseniä. Nyt on aika sille, että julkinen sektori ja hallituksemme viime vuoden verotuksen jälkeen ryhtyy rohkeisiin, nopeisiin rakenteellisiin uudistuksiin, aivan erityisesti jos haluamme nopeasti siirtyä kohti euroalueen jäsenyyttä, joka on yksi strategista tavoitteistamme tässä mielessä Euroopan ohjausjakso ei liity vain suoriin kansallisiin uudistuksiin ja siihen, miten valmistaudutaan euroalueeseen, vaan se on myös tehokas väline, joka vie eteenpäin reformeja kaikissa jäsenvaltioissa. Ilman, että jatkuvasti tehdään rakenteellisia uudistuksia, ei minun maani nopeammin lähentyä muiden jäsenvaltioiden kanssa, eikä unionikaan pysty pysymään vahvana ja vakaana, pitämään kiinni globaalista asemastaan ja myöntämään vaurautta pitkälläkin aikavälillä kansalaisillemme. Kiitoksia. Odotan mielenkiinnolla tämän päivän keskustelujamme. Thank you, Mr. Milosevic. Kiitoksia, herra Milosevic. Totta kai jäsenvaltioiden taloudelliset olosuhteet voivat olla hyvin erilaiset eri jäsenvaltioissa ja meidän kaikkien täytyy tätä työstää. Haluaisin nyt antaa äh, Rova Fabien Kellerille puheenvuoron. Hän on Ranskan senaatin rahoituskomitean euh, Le président, madame la commissaire, cher... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin tuota, tervetulleeksi rouva komissaarin, kaksi Euroopan parlamentin jäsentä. ö, Kroatian parlamentin jäsenet ja haluaisin kiittää heitä heidän puheenvuoroistaan. Ja omasta puolestani kerron kansallisen parlamentin jäsenen näkemyksistä myös. Olen iloinen tällaista keskustelusta parlamenttien kesken. Parlamentithan ovat ratkaisevassa asemassa, kun syvennetään eurooppalaista integraatiota. Minä edustan siis Ranskan senaattia, toista parlamentin toista kamaria, ja senaatti onkin nopeasti tarttunut uusiin koordinaatiovälineisiin liittyen Euroopan, eurooppalaisen talouden ohjausjakson tällä tavalla valtiovarain, anteeksi, talous- ja rahavaliokuntamme mukaisesti jo vuonna 2011 vakausohjelmaa arvioidaan kansalliskokouksessa ennen kuin se vaihdetaan Euroopan komissiolle. Tämä liittyy demokraattisiin vaatimuksiin ja tavallaan kannetaan vastuu näistä eurooppalaisista mekanismista myös kansallisella tasolla. Mikään, te, kun ajatellaan talouspolitiikan tehokasta koordinaatiota, se ei, ei voi tapahtua ilman, että otetaan mukaan kansalliset parlamentit jokainen meistä on legitimissä asemassa ja voi tehdä näitä päätöksiä, jotka välillä ovat hyvin vaikeitakin. Ja toisinpäin sitten kansallisten parlamenttien pitää viedä eteenpäin talouspolitiikkaa, finanssipolitiikkaa eurooppalaisessa hengessä. Parannuksiin pitää aina pyrkiä, mutta huomattavaa edistystä on saatu vuoden 2010 jälkeen. Tämä mm, François Maarin kanssa teimme tästä mm, mm päätöslauselman ja käsittelemme sen Euroopasta talouspolitiikan ohjausjaksoa, mutta täällä haluaisin esittää tavallaan pyynnön, niin kuin viime vuonnakin tein, tai sitä toiveen, jotta voidaan vielä parantaa eh, parlamenttien välisen konferenssimme tehokkuutta, niin olisi hyvä, että voisimme vetää johtopäätöksiä tai laatia päätöslauselmia, jotka sitten tavallaan mm, voitaisiin virallistaa ja välittää eteenpäin eri tahoille eri päätöksentekotasoille. Nyt sitten käsittelisin prioriteettikysymyksiä, jotka liittyvät tähän vuoteen. Talouden elpyminen on edelleenkin hiukan erilaista, vaikka sitä löytyy eri jäsenvaltioista. Työttömyys on korkeammalla kuin 2008 oli, erityisesti nuorten kohdalla, niin kuin herra Heitsmankin äsken totesi. Investointivaje on vieläkin olemassa talouden elpyminen liittyy makrotalouden sovittamisesta, niin, josta jo Euroopan keskuspankki on puhunut. Hän on, sehän on pyrkinyt normalisoimaan toimintaansa. Tämä konteksti velvoittaa meidät koska me tarvitaan muita keinoja, erityisesti tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja pitää tukea investointeja. Tämä velvoittaa myös meitä toimimaan niin, että koordinoimme Euroopan tasolla asioita. Tässä mielessä komissio pyrkii siihen, että finanssipolitiikka olisi tavallaan neutraalia ja pyritään tasapainottamaan makrotalouden tilanteita. Ranskan kohdalla tämä suuntaus näkyy välttämättöminä ponnisteluina, jotta noudatetaan julkisen vajeen kriteerejä josta säädetään kasvu- ja vakaussopimuksessa. Toimiin on ryhdytty Ranskassa asian kohdalla ja kyseinen tavo- tavoite on saanut paljon huomiota senaatissa, erityisesti tämän syksyn aikana, me, viime syksynä. Toivomme, että tätä kautta komissio tulee esittämään sitä, että Ranska pääsee eroon tästä liiallisen julkisen vajeen menettelystä ensi keväänä ja sitä koska siinä on vain tämä sopimuksen ennaltaehkäisevä puoli. Me kiinnitämme huomiota julkisen velan vähentämistarpeisiin. Me haluamme noudattaa sitoumuksia, me siksi haluammekin onnistua koordinoimaan makro taloutta. Tämä on ehto sille, että jäsenvaltio, tai tässä on tärkeää, että jäsenvaltiot harjoittavat kunnanhimoista poli- talouspolitiikkaa, jotta varmistetaan EUn osallistava politiikka ja kestävyys. Tämä on tärkeä vaalivuosi monissa maissa, erityisesti, tai viime vuosi oli tärkeä vaalivuosi. Tänä vuonna sitten toteutetaan useita eri hankkeita, joista nyt keskustellaan. Ajattelen vaikka pankkiunionin loppuun viemistä, josta tulemme jatkossa keskustelemaan. Ajattelen myös sitä, miten syvennetään pääomamarkkinaunionia, miten parannetaan rahoitusoloja yrityksissä, sisämarkkinoilla, miten tuetaan kasvua ja työllisyyttä. Olen myös sitä mieltä, hyvät kollegat, että meidän pitää uudistaa kansallisia verojärjestelmiämme, jotta voimme reagoida digitaalisen talouden vaateisiin ja jotta voimme toimia petoksia ja veronkiertoa vastaan herra Ygbaye viittasikin, kuinka tärkeästä haasteesta tässä on kyse. Keskustelemme myös yhteisestä konsolidoidusta yhtiöveropohjasta, tämä kuuluisa direktiivi. Tässä tarvitaan tahtoa verottaa yritykset harmonisella tavalla. Kiitän tässä Euroopan parlamentin tekemää työtä. Rova Peres, herra Lama Surva, tässä tuota aktiivisena. On pyritty saamaan aikaan päätösasiasta ja e- e- esittäisin sellaisen toiveen, että seuraavassa kokouksessa me ehkä voisimme laatia yhdessä päätöslauselman tai tehdä päätöksen siitä, että tämä hanke vedän loppuun. kansalliset odottavat sitä. Meidän äh, rahoitusvaliokuntamme oli tyytyväinen tähän ehdotukseen 2016 ja olemme tehneet muutosehdotuksia, että paremmin otettaisiin huomioon tutkimuksen tukeminen. Sitten Ranskan senaatti on ollut aktiivinen kierron ja verovilpin vastaisessa toiminnassa. Meillä on ollut tilaisuus muistuttaa työstä, jota olemme tehneet digitaaliverotuksen talouden verotuksessa ja minkälaisia verovilppejä on tapahtunut ja miten menetetään miljardeja verotuloja, mitä tulee ähm, arvonlisäveropetoksiin. Verotus ei ole siis samalla tasolla kaikissa yrityksissä, kaikissa yksiköissä EU-ssa. Näissä kysymyksissä aloitteet eivät voi olla vain kansallisia, vaan tarvitaan enemmän yhteistyötä eri parlamenttien kesken, että voidaan toimia kaikenlaista verolainsäädännön kiertämistä Euroopan tasolla. Ja olen varma siitä, että pystymme kaikki hyväksymään tällaisen ajatuksen. Kiitos. Thank you very much uh, to our speakers. Kiitokset puhujille nyt parlamentin puolesta ja erityisesti valiokuntien puolesta haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamentin jäsenet tänne. Meillä on 133 kansallisten parlamentin edustajaa täällä rekisteröityneenä. Joten minusta tämä on suuri konferenssi, joka saa näin jotain aikaa ja kiitos tästä ja kiitos myöskin näistä hyvistä puheenvuoroista meidän alustavien puhujien toimesta. Nyt puheenvuoron saavat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Ensiksi Maria Rodriguez SNT-ryhmästä. Olkaa hyvä. Haluaisin muistaa teitä, että vain kolme minuuttia puheaikaa. Meidän pitää olla, olla todella tiukkoja tämän suhteen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja haluan tässä tervehtiä kaikkia kansallisten parlamenttien kollegoja, niin on todella miellyttävää, että olette saapuneet tänne. Minä puhun nyt Euroopan parlamentin esittelynä Euroopan sosiaalista pilarista. Havaitsin, että suurin osa paneli keskustelusta korosti sitä, että sosiaalinen epätasa-arvo on kasvanut Euroopan unionissa kaikista ponnisteluistamme huolimatta. Sosiaalinen pilari on todellakin hyvin vahva aloite, jolla pyritään vastaamaan sosiaaliseen epätasarvoarvoon ja lähdetään liikkeelle lapsista, nuorista, naisista, miehistä, seniorikansalaisista. Ja tässä kiinnitetään huomiota kaikkiin epätasa-arvoihin. Me haluamme varmistaa, että työpaikoissa voidaan saada todellinen järkevä sopimus aikaiseksi ja myöskin sosiaaliturvaa, mutta me haluamme myöskin lähentymistä jäsenvaltioiden välille ja alueiden välille. Haluamme tarjota mahdollisuuksia kaikille kansalaisille. Tästä syystä keskustelumme Euroopan talouden ohjausjaksosta on niin tärkeä, sillä talouden ohjaus jakson pitäisi olla ikään kuin suuri prosessi kohti tuota talous, taloudellista ja sosiaalista lähentymistä. Että täällä on tehty ehdotus tähän suuntaan. Meillä on indikaattoreita sen mittaamiseksi, mutta suuri testi tulee sitten, kun meidän täytyy sosiaalista epätasapainoa poistaa, aivan niin kuin talouden puolella. Ja me totta kai tarvitsemme uudistuksia, mutta myöskin investointeja ja jotta me saamme investointeja, meidän täytyy mennä pidemmälle investointikapasiteeteissamme yksityisten resurssien, kansallisten budjettien kautta ja tulevan eurooppalaisen budjetin kautta. Keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä huomenna on niin tärkeä. Ja meidän täytyy myöskin euroalueelle luoda todellista finanssipolitiikkaa ja näin me voimme saada aikaan todellista taloudellista ja sosiaalista lähentymistä. Kiitos. Thank you. Kiitokset. Ja jopa 30 sekuntia jäi aikaakin yli. Erinomainen esimerkki seuraavalle puhujalle. Janis Fukans Latvian parlamentista budjetti- ja verovaliokunnan Puheenjohtaja vihreistä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Yleisesti ottaen Latvia, eli minun maani, toivottaa tervetulleeksi nämä 2018 politiikan suuntaviivat EU-taholta, jota komissio julkaisi viimeksi. Me uskomme, että EU-jäsenvaltiot ja EU-kokonaisuudessa tulee jatkaa työtä siitä, että lisätään rakennuudistuksia investointeja ja rakennetaan myöskin finanssipolitiikkaa. Me olisimme painottaa sitä täytäntöönpanopolitiikkaa uudistusten osalta on vähän epätasapainossa EU-alueella, kuten täällä komissio totesi vuosittaisessa kasvuraportissaan. Ja me uskomme, että yhteistyö EU-toimijoiden kesken ja jäsenvaltioiden kesken sitä pitäisi vahvistaa, jotta voidaan nopeuttaa uudistusten täytäntöönpanoa, koska ennistys ei ole ollut tarpeeksi nopea tähän mennessä tämän hetken yhteys sen välillä, että pannaan rakenneuudistuksia ähm, täytäntöön ja, ja sitten kasvua tämän kautta ja että työmarkkinatilanne parantuisi tämän avulla, se on kehittynyt. Ja Latvia tukee neuvoston suosituksia euroalueelle. Tässä yhteydessä voisimme painottaa Euroopan yhtenäismarkkinoiden roolia, erityisesti digitaalisten yhtenäismarkkinoiden roolia EU-jäsenvaltioiden kasvuun. Tuemme erityisesti sitä, että pitää sisämarkkinoita jatkossakin kehittää, pitää poistaa tavaroiden, palvelujen ja pääoman liikkumisen esteet markkinoilta. Ja haluan painottaa myöskin, että tämä on tarpeen, tarpeen että katsotaan sisäistä työmarkkinaliikkuvuutta. EUn yhtenäismarkkinat johtaa siihen, että myöskin saadaan myös kaikki vähiten, vähiten kehittyneillä alueilla kehitystä. Ja Latvia tukee sitä, että myöskin sitä työtä, jota komissio tekee emun kehittämiseksi, ja erityisesti Latvia tukee pääoman markkinaliitto toimintaohjelmaa. Ja tuemme myöskin paikallisten ja alueellisten pääomamarkkinoiden luomista EUn alueella, erityisesti toimintaa innovaation avulla. Meidän puolestamme viime vuoden marraskuussa 6. päivä Latvian, Viron ja Liettuan finanssiministerit kirjoittivat yhteisymmärrysmuistion alueellisten pääomamarkkinoiden luomisesta. Tämä kolme maata kehittäisivät pääomamarkkinoita yhteisesti ja pyrimme tekemään yhteistyötä tämän osalta, jotta voidaan tehdä tarpeiset lainsäädännöt puitteet tälle ja luoda uudet välineet ja luoda tarpeellinen markkina infrastruktuuri. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset. Seuraavaksi puhuu Saura Pedro Espanjan kongressista. SNDR, olkaa hyvä. Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamia ajatuksia lyhyesti jotta ollaan vastuullisempia ja toimitaan tehokkaammin Euroopan ohjausjakson yhteydessä. Ensimmäinen ajatus ajattelen tätä Euroopasta ohjausjaksoa. Meistä näyttää siltä, että uudist- hallitusten uudistussuunnitelmat ja suunnitelmat toteuttaa lähentymistä, ne pitäisi, niihin pitäisi mukana veroindikaattori, indikaattoreita, indikaattoreita hyvästä hallinnosta esimerkiksi. Meistä tämä olisi tärkeää ja se auttaisi löytämään tätä verotuksesta lähentymistä EU:ssa. Sitten toiseksi me olemme sitä mieltä, että pitäisi kertoa keskustelusta, jota käydään kansallisissa parlamentissa. Niistä pitäisi, niitä pitäisi jakaa tietoa Euroopan parlamentille, komissiolle, neuvostolle, koska tämä taas auttaisi siinä, että toimittaisiin tehokkaammin silloin, kun to, to, toimitaan ohjausjakson sääntöjen mukaisesti. Sitten kolmas idea, miten suunnataan uudestaan tätä finanssipoliittista sopimusta, miten, minkälaisia miten eri EU-maissa toimitaan. Viittaan näihin sel- viittaan selkeisiin, uskottaviin tavoitteisiin keskiaikavälillä yksinkertaisempiin toimintatapoihin tarvitaan myös tiettyä lyhyen aikavälin jousta, mitä tulee näihin finanssipolitiikan sääntöihin. Tarvitaan myös riippumattomia valvoja arvioimaan tilannetta. Uskon, että tämä sopisi ihan hyvin yhteen sille, että oltaisiin demokraattisempia, avoimempia ja oltaisiin tehokkaita, kun pyritään ratkaisemaan ongelmia, joita on. Sitten vielä yksi ajatus, jonka jakaisin teidän kanssanne, hyvät kollegat, Euroopan parlamentin jäsenet ja muiden kansallisten parlamenttien jäsenet. Nimittäin pitäisi kannustaa siihen, että luodaan tuollaisia eurooppalaisia pankkeja. Tämä olisi hyvä, tehokas tie tavallaan rikkoa tämä noidankehä julkisen velan ja yksilön velan välillä. Tämä on myös tehokas väline, joka voisi auttaa lopettaa, katkaisemaan tämän haitallisen noidankehän. Match. Kiitokset. John Leihard seuraavaksi. Irlannin parlamentista ja budjetinvalvontavaliokunnasta valiokunnasta, ryhmästä Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komission jäsen. Haluaisin ottaa pari asiaa esille. Ensimmäinen liittyy järjestämättömiin lainoihin. Meillä on sellainen tilanne Irlannissa, 20 000 asuntolainaa ja tässä nyt sitten unioni painostaa niiden suuntaan, että ne pitäisi nopeasti maksaa. No nyt on käynyt niin, että eri niin sanotut rahastot ostavat näitä melko edullisen hintaan silloin, kun nämä ei kuitenkaan nämä eivät ole käytettävissä yksittäisten lainanottajien kohdalla – ja komission tulisi tätä pohtia, kun ajatellaan näitä rahastoja, joita ei säännellä, ne voidaan myydä ryppäissä, joten pankkien pitäisi nyt tässä yksittäisten asiakkaiden kanssa tehdä yhteistyötä sen sijaan, että satoja lainoja yhdistettäisiin näin ja ne myytäisiin sitten alennettuun hintaan – jotta me saisimme aikaan todella sosiaalista Eurooppaa. Me voi unohtaa, että jokaisen lainan takana on yksilö, perhe ja tietysti myöskin yrityslainoja on. Ja monissa tapauksissa ihmiset näin menettävät kotinsa. Ja tästä tulee totta kai sitten lisäkustannuksia valtiolle. Ja joissakin tapauksissa sitten ihmiset ovat riistäneet oman henkensä koska rahoituslaitokselta on tullut niin kovasti paineita. No sitten toinen asia liittyy tähän talletussuojajärjestelmään Euroopassa. Ja tässä nyt edistymistä ei ole tapahtunut. Se on hidastunut ja ehkäpä komissio voisi kertoa, että mihin tässä nyt tulevaisuudessa mennään, mutta haluaisin nyt vielä korostaa liittyen tähän ensimmäiseen asiaan, jos me voisimme rohkaista pankkeja siitä, että näitä lainoja ei myytäisi tällaisina ryppäinä, vaan pitäisi muistaa, että siellä on aina yksittäinen tarina jokaisen lainan takana. Kiitos. Kiitoksia myös teille. Nämä järjestelmät lainat asia. Me olemme vaatineet tässä oikeastaan tällä hetkellä tämä yhteinen valvonta, eli menee vähän toiseen suuntaan. Eli tässä on kyllä asioista, on kyllä hyvin tietoisia. Ja tämän takia mekin uskomme, että näitä lainoja pitäisi tarkkaan katsoa ja toimenpiteitä myös samalla. Mar Angulo seuraavaksi. Espanjan senaatista EPP-ryhmän edustaja. Buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Haluaisin käsitellä jaettuja prioriteetteja, joista täällä on puhuttu, ja uskon, että siellä kaikki edessä viittasta näihin, ja ne koskevat juuri Espanjaa myös. Puhutaan kilpailukyvystä, koulutuksesta, sosiaalista agendasta ja myös siitä, että pitää tarttua johonkin tärkeisiin haasteisiin, kuten demografinen haaste ja mitä se sitten tarkoittaa, kun pitää edistää välttämätöntä kohesiota niin sosiaalisesti kuin alueellisestikin eri maissamme ja niin kuin teemme myös EU-ssa kokonaisuutena. Näin ollen olemme nähneet ja tänään puhumme taloudellisesta elpymisestä globaalilla tasolla myös Espanjasta tätä elpymistä on. Ja toisin kuin muissa vaiheissa olemme puhuneet siitä, tarvitaan uudistuksia. Nyt voimme tänään puhua myös uudistukset, joiden kautta voidaan vastata haasteisiin ja löytää vastauksia erilaisiin ongelmiin. Tässä mielessä haluaisin ottaa esille yhden tilanteen Espanjasta. Nyt jo neljättä vuotta peräjälkeen olemme, taloutemme on kasvanut huomattavasti. Kasvuprosentti oli 3,1 yksi ja luomme työpaikkoja. Meillä on siis yhteisiä prioriteetteja ja yhteinen agenda, niin kuin muissakin hallituksissa pyritään keskittymään työntekijöihin, politiikkoihin. Jatkossakin voidaan luoda työpaikkoja ja käsitellään myös tärkeää kysymystä digitalisaatiota. Puheenjohtajisto on ottanut esille juuri digitalisaation ja siitä puhuttiin viimeisessä ministerineuvostossa Espanjassa, luotiin myös työryhmä, joka käsittelee välineitä ja toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa synergiaa kolme, yhdeksän ministeriön välillä ja miten voidaan tehdä digitalisaatiosta väline, joka palvelee kasvua ja tätä kautta voidaan luoda lisää työpaikkoja, mutta digitalisaatio voidaan nähdä myös välineenä, joka palvelee kohesiota, alueellista ja sosiaalista kohesiota. Se on todellakin tärkeä seikka, koska sehän on mahdollisuuksien lähde, voidaan taata yhtäläiset mahdollisuudet alueilla, joilla on suurempia ongelmia ja väestökaadosta kärsitään. Ja tätä kautta voidaan hyödyttää myös sosiaalista kohesiota. Minusta kasvu ja asetukset ovat vaikeuttaneet kasvua pitkällä aikavälillä ja potentiaalia, niin tämä on johtunut demografisista kysymyksistä ja työttömyydestä. Halutaan luoda uusia digitaalisia välineitä ja pitää voida yhdistää tavallaan eri alueet ja sitten haasteet, jotka liittyvät siihen, että voidaan hyödyntää synergiaa, jota tästä syntyy. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ja haluaisin itsekin korostaa tätä puolta omassa puheenvuorossani. Joo. Kiitoksia. Edustaja Gabriela Kretu, Romanian senaatista SND-ryhmästä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät ystävät haluaisin kiinnittää huomioon jälleen kerran siihen, että tässä on diagnoosi ongelma. Väärät indikaattorit antavat meille vielä vähän vähemmän realistisen kuvan yhteiskunnasta ja johtuvat väärin uudistuksiin. Tällä hetkellä suurin epätasapaino makronäköisesti on työ- ja pääomatulojen välillä ja näiden keskittyminen. Meillä on tällä hetkellä jako-ongelma. Tämä ei ole pelkästään sosiaalinen ongelma vasemmiston tai AY-liikkeen osalta. Heitä kiinnostaa varmaan tämä, mutta tämä heijastuu myöskin investointi- ja kulutussuhteessa, joka on tärkeä indikaattori pitkäaikaisen kasvun osalta. Tämä epätasapaino on maailmanlaajuinen ja se vie negatiiviset vaikutukset yhteiskuntiimme ja se ei, sitä ei myös alle enää. Tätä indikaattoria ei löydetä näistä neljästä indikaattorista, joilla arvitaan makrotalouden epätasapainoja, ei maaraporteissa, Euroopan ohjausjakson puitteissakaan. Ja toiseksi, meillä on talous ilman rajoja, sisämarkkinat. Ja tätä pidetään unionin kaikkein suurimpana saavutuksena, mutta indikaattoreilla on tietenkin sitten rajat, ne ovat kansallisia indikaattoreita. Niitä käytetään meidän kansallisten poliitikkojen hyväksi. Jos me pyrimme todista yhteneväisyyteen ja lähentymiseen, meidän pitää olla katsoa yhteisiä indikaattoreita. Ja se on, jos bruttososiaalituote olisi paras ehkä tässä näin. Tietenkin tässä on tiettyjä haittojakin sillä, koska jos pyrimme estämään edistyseroja, mutta puuttokansantulo osoittaa se, mitä maassa tapahtuu ja mitä jää siihen maahan tästä. Piketti vähän aikaa sitten osoitti, että voittojen kotiuttaminen on suurempaa, suuremmalta osaltaan enemmän kuin, kuin tämä varat näihin kassoihin tulee, joita tulee EUn panoksiin, mitä saamme kansallista budjetista muilta mailta. Eli Brutososiaalituote on tässä tavallaan harhajohtava. ja se on, perustuu, pitäisi katsoa myöskin osakkeiden arvoa, koska se osoittaa tulevan kehityksen arvon. Jos katsotaan tätä tulojen rakennetta, niin tällä hetkellä näkyy kohostava tulevaisuudessa. Tulojen osalta voidaan katsoa, että yli 8 prosenttia meillä on, on kotitaloustuloja, mutta toisaalta se on vain 32 prosenttia EU-keskitasosta. Eli meidän tilanteemme on väärään suuntaan, jos katsotaan lähentymistä. Jos katsotaan sitten euron vaikutusta, voisimme ymmärtää, että nämä eri maiden eriarvoisuudet jäsenvaltion sisällä ja jäsenvaltioiden kesken, jotka e ja kansallisten poliitikon välillä, niiden pitäisi pyrkiä vähentämään näitä, näitä eroja eri maiden kesken, kuten monet muutkin olette maininneet puheenvuoroissaan. Thank you. So for... Kiitoksia, että muistitte tästä, että, että investointeja ei ole vielä tarpeeksi huomioon tässä tulevaisuuden arvioinnissa. Margarita Marques seuraavaksi Portugalin parlamentista, SNT-ryhmän edustaja. Obrigada, presidente. Queria também agradecer as intervenções. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä kiittää alustajia ja haluaisin kiittää myöskin tämän parlamenttien välisen viikon järjestäjiä. Komission jäsen Taissen muistutti meitä eräästä asiasta, josta olemme hyvin tietoisia. Ja se, että EUn talouskasvua kyllä on EUssa nähtäville, mutta epätasa-arvo on edelleen vallalla eri jäsenvaltioiden välillä ja myöskin jäsenvaltioiden sisällä. Ja haluaisin esittää teille kysymyksen. Tarvitaanko tässä eh, sitä, että enemmän puututaan tuohon talouden koordinointiin jäsenvaltioissa? Ja onko riittävästi sellaista politiikkaa, joka puoltaisi tuota lähentymistä, koska mielestäni on tärkeää nämä asiat ottaa huomioon, eli talouskasvu yhtäältä ja sitten tuo kasvava epätasa-arvo toisaalta, niin että todellakin voimme tehokkaasti ryhtyä toimenpiteisiin. Pari asiaa. Ensinnäkin näistä maakohtaisista suosituksista. Omistajuus on tärkeää tässä. Se, että jäsenvaltiot tulevat mukaan tähän Euroopan talouden ohjausjakson koko prosessiin. Se, että ainoastaan suoletaan näitä suosituksia jäsenvaltioille ja niillä on pari-kolme päivää sitten aikaa vastata, se ei riitä. Näiden suositusten täytyy olla tehokkaita. Kun ajatellaan eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä, niin tässä todellakin tarvitaan suositusten omistajuutta jäsenvaltioiden puolelta. No sitten toinen asia, jonka haluan tässä kohtaa ottaa esille, liittyy tähän Euroopan talouden ohjausjakson sosiaaliseen pilariin. Olin mielissäni, kun kuulin Mariannen sanovan, että nyt on valmisteltu tällaista tulostaulua, joka otetaan mukaan tuohon talouden ohjausjaksoon. Kuitenkin Euroopan kansalaisille on hyvin vaikea ymmärtää sitä, että täällä on olemassa tavoitteita budjetti kysymyksiä varten, mutta ei sosiaalipoliittisia kysymyksiä varten, joten tämä uusi tulostaulu on kyllä tärkeä askel eteenpäin, mutta se ei voi olla ainoastaan jonkinlainen symbolinen aloite, vaan se täytyy todellakin edustaa Euroopan toimielinten todellisia toimenpiteitä ja jäsenvaltioiden toimenpiteitä. No lopuksi haluaisin vielä kertoa, että tuen Fabian Kellerin esitystä siitä, että meillä, meidän pitäisi lopulta saada aikaiseksi suosituksia täällä, tältä kokouksesta. Europe. Kiitoksia Ivana Maltice, Euroopan parlamentista EPP-ryhmän jäsen. Olkaa hyvä. Match. You all the... Kiitoksia te kaikki. Korostatte, että nyt kasvu on palannut, mutta emme kovin innoissamme voi olla, koska tämä ei vielä näy kansalaisten elämässä. Palkat eivät myöskään ole nousseet ja monet ovat varassa joutua köyhyyteen, joten jotakin pitäisi muuttaa erityisesti, mitä, tule, mitä tulee siihen, miten rahoitetaan toimintoja ja miten valitsemme investointikohteemme ja mitä me tuemme. Joten vieläkään emme ole valmiita tukemaan riskikä, riskialttiimpia hankkeita, innovaatiota. Ja uutta luovia prosesseja. Niin tämä ei mitään uutta. Euroopan strate- strategisten investointien rahasto, tätä kauttahan on tuettu julkista ja, julkisia ja yksityisiä hankkeita ja on saa pyritty saamaan aikaan kumppanuuksia näiden sektoreiden välillä. Ja on tuettu infrastruktuurista hankkeita eikä niinkään innovatiivisia ja uusia hankkeita. Joten todellakin meidän pitäisi miettiä, miten avataan rahoitusta eh, innovaation tukemiselle ja startup-yritykselle, niin se kasvavia yrityksiä ja saadaan aikaan näitä transformatiivisia prosesseja, joita me tarvitsemme, jos todellakin haluamme tuloksia tai kasvun tuloksien näkyvän arkipäivässä ihmisten kohdalla. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset. Seuraavaksi saa puheenvuoron Parantar Faulkner Kishner UK ylähuoneesta. Olkaa hyvä. Alde edustaja. Thank you, Mr. Chairman. Um, can I, can I say... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa todella mielissämme olemme nähneet EUn talouden elpymisen, euroalueen talouden elpymisen ja toivon, että todellakin tilanne pysyy tällaisena seuraavina vuosina. On ollut mielenkiintoista kuunnella puhujia, jotka korostavat tarvetta nyt parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja pyrkiä puuttumaan kasvavaan eriarvoisuuteen, mutta samanaikaisesti myöskin parantaa EUn kilpailukykyä ja myöskin saada innovaatioiden ja tutkimuksen ja kehityksen tulokset. Ja tässä mieleni tulee tuo yhteensopimattomuus joissakin tekijöissä, joista olemme kuulleet tänään. Muistan tässä nyt Merkelin haastattelun Financial Timesille 2013. Hän muistutti meitä siinä, että Euroopan osuus on 7 prosenttia kansalaista, 25 prosenttia maailmanlaajuisesta BKTstä, ja sen täytyy rahoittaa 50 prosenttia ähm, maailmanlaajuisista sosiaalimaksuista. Joten mielestäni olisi viisasta nyt kasvun aikana pitää nämä asiat mielessä, koska samanaikaisesti ei kun ajatellaan nyt tätä innovaatioita, joita me tarvitsemme nyt teknologian kehittyessä ja näiden muutoksien tullessa, jotka todellakin tulevat vaikuttamaan, kun samanaikaisesti sitten vaadimme, että meidän täytyy edelleenkin kasvattaa eksponentiaalisesti sosiaalista, sosiaaliturvaa ja turvaverkkoa. Tämä on vain ajatus, jota täällä ehkä voitaisiin pohtia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Andres Hunke Saksan liittopäiviltä, vasemmistoedustaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kiitollinen alustaville puhujille, että tämä puhuttiin tästä sosiaalista epätasapainosta ja epäreiluudesta. Se on yksi tärkeimpiä teemoja tällä hetkellä on näkyvissä epätasa-arvo lisääntyy maailmanlaajuisesti ja myös Euroopassa, mutta myöskin yksittäisten maiden sisällä Euroopassa. Mitä nähdään sitten maailmanlaajuisesti on se, että tästä on tullut paradigman muutos. Monet kansainväliset järjestöt, OECD, ILO ja Eurooppa-neuvosto ja jopa maailman äh, valuuttarahasto ovat äh, viime vuosina ja kuukausina ottaneet tätä asiaa yhä enemmän esille. Ja uskon, että tämä on tärkeä asia. Ja täällä muutamat puhujat, kuten muun muassa romanialainen kollegakin otti se jo täällä esille, e, sen asian, että tämä epätasapaino ei ole tässä tuo taulukossa mikään, siis ohjausjakson taulukossa mikään ongelma, tai siis sosiaalisen pilarin yhteydessä siis. Ja uskon, että sosiaalinen pilari ei riitä tässä kyllä yksin pelkästään sosiaalisen epätarvon poistamiseen. Kysymykseni meneekin nyt komission jäsen Tysonille. Mitä jatkotoimenpiteitä voidaan odottaa heiltä? Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on nämä makrotalouden epätasapainot. Tiedätte, että Saksaahan jatkuvasti ylittää tämän 6 prosentin rajan, Joten nyt kysymykseni onkin, mitä ehdotuksia on olemassa, mitä välineitä on olemassa, jotta tämä epätasapaino voidaan poistaa tai vähentää. Tämä hetki se on 8,1 prosenttia tämä epätasapaino. Ja tämä tekee hyväksi myöskään Saksankan kansalaisille. Tämähän tarkoittaa sitä, että ihmiset Saksassa elävät alle oman eh, mahdollisen tasonsa, eikä sisätalout, eh, omaan talouteen investoidaan liian vähän ja silloin palkat ovat liian pieniä. Ja sitten vielä lopuksi veroharmonisointi. Täällä mainittiin, että se on tärkeä asia ja todellakin näin on. Epätasapaino yhteisöverojen välillä eri EU-maiden kesken on ongelma. Tämä sallii kansainvälisille yrityksille sen, että voit kilpailuttaa eri maita keskenään. Mikä tässä on sitten tilanne mikä tällainen laskentatapa olisi olemassa, että voidaan sen harmonisoida verotusta. Myös tämäkin olisi tärkeä asia, joka pitäisi ottaa esille. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. Paolo Kalli, Italian edustajahuoneesta SND-ryhmä. Olkaa hyvä. I think, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kaikki nämä huomiot, jotka olemme kuulleet, niin niissä pointtina on ollut se, että kyllä elpymistä on tapahtunut ja jopa kasvua Euroopassa on nyt nähtävissä, mutta monissa maissa kansalaisemme eivät kuitenkaan vielä ole kokeneet tai näkeneet sen hyötyä tai vain osittain. Ja tämä ehkä osittain liittyy siihen, mitä olemme kuulleet, eli eriarvoisuuteen, ja osittain se voi liittyä myöskin siihen, että kestää, että elpyminen tuosta lamasta on päässyt vauhtiin. Meillä on miljoonia köyhiä ja työttömiä ja yhteisö- ja pankkisektorilla on suuria lainoja. Ja tämä vaikuttaa myöskin mak- makrotalouden politiikkaan ja maakohtaisiin suosituksiin jotka julkaistaan muutaman viikon kuluttua. Ja tässä viittaan nimenomaan budjettipolitiikkaan, koska se on hyvin monimutkainen asia. Uskon, että Euroopan unionilla on ollut merkittävä rooli, komissiolla on ollut merkittävä rooli siinä, että se on auttanut maita mukauttamaan politiikkansa varsinkin niitä maita, joissa velka on korkealla tasolla, on kuitenkin ratkaisevan tärkeää kalibroida suositukset siinä mielessä, että pyritään löytämään oikea makrotalouden finanssipolitiikan tasapainottaminen. Muuten tässä sitä voi olla haittaa. Täytyy olla tavoitteita, jotka ovat ymmärrettäviä, uskottavia – että kansalliset viranomaiset jota kansalliset viranomaiset ja äänestäjät pitävät uskottavina. Nyt täytyy löytää sellaisia tavoitteita, jotka voidaan saavuttaa ja jotka eivät muutu pari kertaa vuodessa. Ymmärrän, että komissio on ponnistellut tähän suuntaan ja edistystä onkin tapahtunut, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että emme ole vielä päässeet ihan täysin loppuun. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitoksia. edustaja Alex Potri Luxemburgin edustajan huoneesta SNT-ryhmästä. Puheenjohtaja, niin kuin muutkin puhujat, kiitän näistä viimeisimmistä kasvuluvuista. Ainakin toistaiseksi Eurooppa on palannut kasvun tielle tietenkin sisäiset er, er, eroavoiset ovat suuria myös sosiaalisella tasolla eri jäsenvaltioissa ja myös niiden sisällä. Tietysti tavallaan voidaan olla tyytyväisiä siitä, että nyt on tämä sosiaalisten oikeuksien pilari ja tätä kautta saadaan tämä sosiaalinen tulostaulu, joka liitetään talouden ohjausjaksoon. Sosiaalinen ulottuvuus onkin tärkeä talouspolitiikan ohjauksessa. Se on kuitenkin jäänyt vähän tällaiseksi erilliseksi vieraaksi eh, osaksi tässä rakennelmassa, joka oikeastaan koskee pelkästään taloutta ja mm, finanssia, finanssipolitiikkaa. Komissaari Tyson, millä tavalla komissio aikoo taata sen, että sosiaalinen ulottuvuus ei jää tällaiseksi köyhäksi sukulaiseksi kun kuitenkin tiukat sitovat säännöt liittyvät budjettitasapainoon ja julkisen talouden tilaan jäsenvaltiossa. Jos otetaan sitten huomioon se, mikä onkin välttämätöntä, nimittäin niin sosiaalisesti eriarvoisuutta, niin miten se parannetaan, korjataan, niin miten tämä voi toteutua samalla, kun noudatetaan budjetti kurisääntöjä, koska jos haluaa parantaa tätä eri, sosiaalista eritarvoisuutta, niin sitten sehän ainakin lyhyellä aikavälillä maksaa, ja se näkyy budjetissa. Miten siis sovitaan yhteen se, että täytyy toimia sosiaalisesti, ja silti on pakko myös noudattaa näitä vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Sitten vielä lopuksi Euroopan parlamentti korostaa ostovoimaa ja palkkojen nousee. Se onkin hyvä asia. Luxemburgin kohdalla suosituksissa on aina viitattu, varoitettu tästä automaattisesta palkkojen indeksointijärjestelmästä. Nyt halutaan sitten kuitenkin korostaa maksuvoiman voiman Miten se voidaan sovittaa yhteen sitten siihen, että EU-toimielimet haluavat poistaa tämän järjestelmän, joka juuri takaa, että kaikki palkat nousevat? Ja tätä, tätä kautta siis tämä ostovoima säilyy. Tadeus Sidmaski seuraavaksi. Puolan Semin edustaja ECR. Olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, koleżanki. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin tässä keskustelussa vielä huomauttaa, että nämä uudet prioriteet, vaikka maahanmuutto tai puolustus tai kilpailukyvyn ylläpito tai innovaatio, ne eivät ole aiheita, jotka poistavat tavallaan vanhat aikaisemmat aiheet. Ei, kyllä ne tuovat tähän rinnalle, vaikka kohesiopolitiikan rinnalle tai epätasa-arvon poistamisen rinnalle. Tästähän kollega Hetman puhui erittäin mielenkiintoisella tavalla, kun hän totesi, että epätasa-arvo jäsenvaltioiden sisällä, alueiden sisällä ja jäsenvaltioiden kesken on näkyvissä. Ja tämä on todellakin paradoksi, että nyt tällä hetkellä talous kasvaa, mutta tämä ei automaattisesti tarkoita sitä, että epätasa-arvo vähenee. Se on nyt politiikan tehtävä minun jäsenvaltioni kyllä odottaa seurauksia tästä. Me puhuttiin siitä, että katto pitää korjata niin kauan kuin aurinko paistaa vielä. Meidän ei pitäisi eh, sallia sitä, että jäädään puolitiehen asiassa. Meillä on suuria haasteita monissa jäsenvaltioissa ja modetamme Euroopan unionilta, että tehdään kaikki ponnistelut, että voidaan taata se, että elinolosuhteet jäsenvaltioissa lähestyvät toisiaan ja epätasa-arvoa poistetaan. Tiedän, että nämä uudet haasteet ja myöskin Brexit johtaa rahoituksellisiin ongelmiin, mutta me olen valmiita käymään tätä keskustelua, olen valmiina tarttumaan asiaan, puhumaan siitä, mutta me tiedämme myös, että meidän pitää löytää jostain varat ja sitten tavallaan taas sitten toisaalta säästää tai löytää sitten uusia rahoitusvälineitä, jos me haluamme näihin asioihin todellakin panostaa. Minulla on kyllä vähän optimistinen näkökulma asioihin ja haluaisin kaikki verota, että pyrimme siihen, että todellakin tartumme näihin uusiin haasteisiin. Thank you. Last speaker. Uh... Kiitoksia viimeisenä puhujana. Meillä on kunnia antaa puheenvuoro alueiden komitean edustajalle Olga Sriheim. Hän on, on kutsuttu tänne. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Madame la commissaire, un euh, plaisir. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Hienoa komission jäsenet, että olette paikalla täällä. Tämä on todella suuri ilo minulle, että alueiden komitean missä voin käyttää täällä puheenvuoron. On tärkeää, että äh, kaikki hallituksen tasot ovat edustettuna täällä myöskin paikallisia aluetaso, koska niillä on myöskin kompetensseja, kun ajatellaan näitä politiikan aloja, jotka ovat tärkeitä ohjausjakson osalta. Kun ajatellaan suosituksia 2017, niillä on myöskin alueellinen ulottuvuus ja niitä voidaan soveltaa ainoastaan silloin, jos paikallisyhteisöllä on aktiivinen rooli Ensimmäinen helmikuuta me hyväksyimme alueiden komissa päätöslauselma, joka liittyy kasvuun 2017. Päätöslauselmassa me vaadimme, että vahvistetaan rakenneuudistuksia, poistetaan esteitä investoinneilta ja että alueet ovat mukana kumppaneina tässä talouden ohjausjaksossa. Tässä myöskin vedotaan siihen, että pitää vahvistaa yhteyksiä ohjausjakson ja kestävän kehityksen tavoitteiden osalta tästä vuoden 2030. Mutta tässä painotetaan myöskin, että kohesiopolitiikan täytyy olla perusväline Euroopan unionille, jotta saavutetaan tavoitteet myöskin alueellisella tasolla ja täytyy myöskin pohjautua kumppanuudelle ja yhteiselle hallinnolle. Ja äh, tässä pitäisi käydä keskustelua myöskin siitä, miten voitaisiin ohjausjaksoa parantaa. Täytyisi olla dynaaminen keskustelu. Äh, tässä tietysti Euroopan ohjausjaksoa voidaan soveltaa myöskin laajemmin. Ja kohesiopolitiikka on tärkeää ja tässä yhteydessä äh, uudet välineet voivat sitten toimia mutta tärkein indikaattori, joka toimii suositusten pohjana, että ongelmia. Ongelma on se, että kun ajatellaan näitä maakohtaisia suosituksia, mitkä liittyvät rakenneuudistuksiin, niin tulokset eivät ole olleet riittävät. Komissio on pyrkinyt, että komission pitäisi keskittyä keskipitkän aikavälin toimiin voi olla erilaisia syitä, miksi suosituksia ei ole täytäntöön pantu, esimerkiksi rahoitus ja hallinnolliset ongelmat. Mutta kuitenkin tässä nyt kansallisen tason täytyy olla mukana tässä. Mikään ei voi kuitenkaan kompensoida näitä maksumäärärahoja, joten nämä suositukset, niitä voidaan pitää rajoittavina, mutta vastauksen täytyy tulla jäsenvaltioista. Alueiden komitea on vakuuttunut siitä, että alueellinen ja paikallinen puoli, sen täytyy olla mukana, jotta se voi vaikuttaa myöskin rakenneuudistuksiin. Ja me vaadimme myöskin, että tämä osallistuminen tapahtuu sitten että myöskin tapahtuu arviointia. Nyt kun sitten alue ja paikallispuoli lähtee mukaan, täytyy myöskin analysoida eri vaihtoehtoja ja ottaa mukaan myöskin sitten uudistusten täytäntöönpanoon. Joten me vaadimme tätä, mutta myöskin tätä kumppanuutta – Euroopan parlamentti on 2017 tukenut sitä, että Euroopan komissio on tunnustanut paikallis- ja aluetason mukaanoton, mutta valitettavasti sääntöjä ei hyväksytty, koska sanottiin, että toissijaisuusperiaatetta ei kunnioitettu, mutta se rajoitettaisiin kuitenkin, jos paikallis- ja alueviranomaiset eivät olisi mukana prosessissa, sillä he ovat kuitenkin suoraan näiden asioiden keskiössä ja tällainen riski on myöskin, kun ajatellaan rakenneuudistusten vahvistamista. Me emme usko, että monivuotinen rahoituskehitys ja siihen liittyvät asiat olisivat ratkaisu, kun nyt nämä 27 miljardia, joita komissio on tälle aloitteelle tarkoittanut, niin se kuitenkin tuo lisäarvoa. Tämänhetkinen ehdotus voisi olla yksinkertainen ratkaisu näille ongelmille ja se voisi aiheuttaa näitä toissijaisuusongelmia. Jotta voitaisiin välttää toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen rikkeet, paikallisalueviranomaisten täytyy olla mukana kestävinä, jatkuvina kumppaneina, kun rakenneuudistuksia tehdään Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa – ja tätä Euroopan komissio ei ole ehdottanut. 21.3. alueiden komitea hyväksyy ehdotuksen, jossa minä olen esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Tällainen konferenssi on arvokas mahdollisuus parantaa äh, Euroopan talouden ohjausjakson legitiimisyyttä. Äh, haluaisin kiittää teitä äh, siitä, että, olette, että saimme tulla tänne ja toivon kuitenkin, että tästä eteenpäin jatkamme hedelmällistä yhteistyötä ja haluan kiittää. Thank you. And now, um... Kiitokset. Ja nyt lyhyesti pitää kysyä meidän alustajiltamme. Voitteko tehdä lyhyen vastauskierroksen, antaa toisessa järjestyksessä, eli alhaalta päin Fabian Keller, olkaa hyvä. On vain kiittää eri kollegoja heidän, tai kaikkia kollegoja heidän osallistumisestaan ja toistaa puheenjohtajan. Olisi loistavaa, että tämän työmme lopuksi saisimme aikaan konsensuksen ja ilmaistaan sitten poliittinen jaettu kannanotto kiitän Rova Markeisia kollegani, joka tuki tätä ajatusta, että laadittaisiin päätöslausuma tai jonkinlainen päätös tästä asiasta kirjallisessa muodossa. Kiitokset. Tietenkään me voi hyväksyä oli yhteisymmärrystä. Meidän pitää sillä tavalla katsoa niitä eri kantoja, ja tämä konferenssi ei ole tähän tarkoitusperään tehty. Emme voi tästä painotusta tehdä täällä. Tietenkin meillä on minun poliittisten ryhmän edustajia paljon täällä. On tosiaankin tyytyväinen, että meidän kantamme näkyy siinä, mutta en tiedä, ja ehkä jotain hyvin yleisluontoista voitaisiin tehdä näissä päätelmissä, että voimme hyväksyä sen ilman mitään, mitään äänestämistä, että ottaisi huomioon eri jäsenvaltioiden tilanteen. No, tämä on ei ole helppoa, kun keskustelu oli näin polveilevaa. Mutta seuraavaksi herra Tamakoi Ivan Milasovic, olkaa hyvä. It's obvious today we... Kiitoksia puheenjohtajalle, mutta on selvää, että täällä tänään. Me puhumme täällä kaikki lähentymisestä, me puhumme taloudesta, eriarvoisuudesta jäsenvaltioissa. Ja kaikki olemme tästä samaa mieltä, mutta ehkä emme ole samaa mieltä siitä, kuinka sitä puuttua ja kuinka tarttua tähän epätasa-arvoon ja kuinka voidaan laittaa lisää lähentymistä. Minä olen oikeistoedustaja, olen aina pyrkinyt siihen, että ensin tienataan rahat ja sitten vasta pistää ne menemään. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Herra Päijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain kiittää eri puhujia. Tämä on kiinnostavaa. Euroopan parlamentissa kuulla myös kansalaisten parlamenttien ääniä. Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso on hyvä väline, mutta ei välttämättä mikään helppo. Se voi tuntua hiukan ristiriitaista. että halutaan toisaalta tukea investointeja, dynaamisilla sektoreilla me samalla halutaan toivia eriarvoisuutta vastaan. Haluaisin todellakin korostaa alueiden komitean puheenvuoro. Tämä onkin hyvä, jos eri edustajat kansallisessa parlamentissa ottavat tämän asian itselleen, antavat tavallaan omaa vastuuta. Tätä kautta voidaan mahdollistaa paremmat tulokset eri suositusten kohdalla. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, Kristoff. Hetman seuraavaksi. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Käytän, käytin aikani ensimmäisessä osiossa, joten haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kaikista kommenteista. Paljon kiitoksia. Okay, very. Uh, please. Kiitoksia. Olkaa hyvä, komission jäsen Thais. Uh, Dank u Thank you, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos sallitte, niin puhun hollanniksi. Meillä on täällä hyvä tulkkauspalvelu muistaakseni entistä elämästäni. Joten mielelläni nyt vastaan hollanniksi mahdollisimman lyhyesti puheenjohtaja, mutta muutama vastaus kuitenkin ihan konkreettisiin kysymyksiin, jotka tulivat komission komissiolle. Ensinnäkin kuuntelin herkällä korvalla ja totesin, että halutaan enemmän jaettua omistajuutta, oma vastuuta talon ohjausjaksossa koskien koko sykliä tässä yhteisessä mm, asiassamme. Niin Tästä, tässä olemme jo edistyneet komissiossa. Työmarkkinaosapuolet ovat mukana, kun julkaistaan vuosittainen kasvuselvitys. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna olemme analyyttisesti käsitelleet näitä maaraportteja ja väittäneet jäsenvaltioille niin, että he voivat antaa oman reaktionsa ennen kuin julkaistaan nämä maaraportit. Sitten olemme puhuneet ja hallitusten jäsenvaltioiden kanssa ja myös kanssa parlamenttien kanssa, työmarkkinoissa puolten kanssa jäsenvaltioissa me eri komissaarit kierrämme jäsenvaltioissa, minäkin tulen tähän osallistumaan, ja olemme valmiit myös vierailemaan parlamenteissa, jotta voimme puhua kunnolla asioista. Ja vasta sitten kaikkien näiden keskusteluiden pohjalta ja uudistusohjelmien pohjalta, joita jäsenvaltiot ovat tehneet, ja budjettitilanteen pohjalta nämä maakohtaiset suositukset esitetään komissiosta, komissiosta neuvostolle ja sen jälkeen sitten ne välitetään eteenpäin. Mutta jos parannukset ovat mahdollisia, niin olemme avoimia sen suhteen ja voimme tarkastella, miten voimme parantaa tätä omistajuutta ja omavastuuta, koska meidän pitää huolehtia siitä, että me ollaan kunnolliset analyysit ja suositukset ja voimme myös luottaa siihen, että näitä suosituksia myös sitten käytännössä noudatetaan. Sitten toiseksi olen hyvin iloinen tästä sosiaalista ulottuvuudesta, joka kävi ilmi, ilmi tässä keskustelussakin, niin kuin sanoin johdannossa, niin me olemme vakuuttuneita komissiossa siitä, että sosiaalinen markkinatalouden pitää saada konkreettinen muotonsa ja sosiaalipolitiikka, sosiaalinen edistyneisyys ja taloudellinen edistys kulkevat keskenään ja vahvistavat toisen. Jos me olemme kilpailukykyinen, dynaaminen, osallistava talous ja haluamme sellaista, silloin tarvitaan myös kunnollista sosiaalipolitiikkaa ja Tästä, tämä on meille tärkeä tehtävä ja sosiaalisen oikeuksien pilari tässä meitä varmasti tulee auttamaan. Siihen, siihen olemme yhdessä sitoutuneet. Sitten täällä puhuttiin siitä, että tarvitaan enemmän investointeja. Ihan totta. Olen myös todenneet tämän komission kauden alussa. Sen takia saatiinkin Junckerin suunnitelma aikaan eurooppalainen strategisten investointien rahasto. Ja Mehän tiedämme, että julkiset investoinnit, niiden pitäisi lisääntyä. Kyse ei ole vain budjettimassasta, vaan mihin rahat käytetään, mihin budjettia käytetään. Tämä liittyy myös budjetin laatuun, mutta olemme tehneet omalta puoleltamme kaiken, että varmistetaan liikkumavaraa kasvu- ja vakaussopimuksen, sitä käytetään hyväksi, viittaan tässä päätökseemme, jonka teimme tammikuun 15. päivä. Me käytämme myös joustoa maksimissamme silloin, kun meidän pitää arvioida jäsenvaltioita uudestaan joka vuosi. Ja haluaisin ehkä vielä korostaa yhtä asiaa, jota ette ehkä tiedä, mutta myös Eurostat, joka on vastuussa siitä, kun luokitellaan eri budjetin osia. Eurostat kuuluu myös minun vastuualaani ja olen kovasti tyytyväinen siihen, että Eurostat on laatinut tällaisen ohjekirjan, jossa tulee aivan selväksi sekä hallitukselle että mahdollisille julkisille eh, ja yksityisille investoijille, jotka tekevät yhteistyötä kumppanuushankkeita, miten tällaisia hankkeita voidaan, yhteishankkeita voidaan käyttää ja miten ne voidaan eh, saada aikaan tällaisessa, tässä budjettitilanteessa me teemme tiettyjä myönnytyksiä, on ajatellut myös ohjeet energia mm, mm, säästösopimuksista ja, ja jotkut käyttävät näitä ohjeita ja ovat kertoneet meille, että tämä luo monia uusia mahdollisuuksia. Sitten täällä tuli kysymys siitä, miten voi, miten meillä on varaa siihen aikana, jolloin tarvitsemme investointeja uuteen talouteen, niin samalla kuitenkin vaaditaan, että investoidaan sosiaaliseen puoleen. Me voimme kyllä yhdistää nämä asiat toisiinsa. Me puhumme aina omalta puoleltamme nykyaikaista sosiaaliturvasta. Nykyaikainen moderni sosiaaliturva, tämä tarkoittaa sitä, että emme vain anna tukea, vaan tähän liittyy palvelut, jotka tekevät ihmisiä vahvemmaksi ja tukevat ihmisiä, kouluttavat ihmisiä, auttavat heitä muissa ongelmissa ja saavat heidät tavallaan takaisin raiteille niin, että he toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa ja heillä on kaikki tarvittavat kapasiteetit löytää uudestaan työpaikka. Me investoimme ihmisiin ja nämä ovat investointeja, jotka myös taloudellisesti ja yhteiskunnasta maksetaan takaisin, joten ei tässä ole mitään ristiriitaa. Sitä paitsi uusi digitaalinen talous ei voi onnistua ilman, että investoidaan ihmisiin, koska silloin mehän me tarvitsemme paljon enemmän hyvin koulutettuja ihmisiä, niin kuin tekin olette sanoneet. Sitten epätasa-arvo, eriarvoisuus oli tässä selkeänä teemana. Se on meille tärkeä, tärkeä kysymys. Joka vuosi näissä maaraporteissa analysoimme tilannetta ja olemme nähneet, että e- e- eriarvoisuus jäsenvaltioissa on keskimäärin lisääntynyt kriisin aikana ja vieläkin hiukan lisääntyy, mutta ei kuitenkaan näin ole käynyt joissakin jäsenvaltioissa. se on mennyt ylös jossakin alas, joten vielä on olemassa mahdollisuuksia toimia eriarvoisuutta vastaan ja saada yhteiskunnista osallistavampia. Ja se onkin tarkoituksen silloin, kun tämä tätä pilaria tullaan enemmän rakentamaan. En voi vielä yksi, yksilökohtaisesti kertoa, mitkä elementit pilarissa liittyvät tähän. Nyt ei ole vielä sen aika ja minkälaisia konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia olemme jo tehneet komissiosta, jotta teemme tästä pilarista konkreettiaa mutta pelkään, että tästä pitää sitten käydä oma keskustelunsa jatkossa. Sitten tuli kysymys palkkatasosta. Palkojen pitäisi nousta. Joissakin jäsenvaltioissa näin onkin, olemme itsekin todenneet sen jo kahden vuoden ajan, mikäli muistan oikein. Tämä näkyy maakohtaisesta tai mm, OS-politiikan raportista. Varsinkin jos tuotta, palkat kasvavat hitaammin kuin tuottavuus, silloin on kyllä tilaa palkan nousuille. Ja jos on kyse sitten maista, jossa on ylijäämä, silloin mm, pitää olla, olemme tehneet konkreettisia suosituksia siitä, että ainakin kahdessa jäsenvaltiossa näin tehtäisiin, tehtäisiin sitten järjestämättömät lainat, non-performing loans, Tämä on vieläkin jäänyt jäljelle kriisin jälkeen, kriisin jälkeen, se on iso ongelma, mutta tilanne on kuitenkin hiukan parantunut. Tässä on talouden kasvu auttanut, mutta vielä on kyllä jäljellä ja varsin iso paketti näitä, ja tämä painaa tavallaan kansantaloukseen. tällä asialla pitäisi jotakin tehdä, ja komissio on valmis laatimaan ohjeita jäsenvaltioille, miten ne voivat purkaa tätä velkataakkaansa. Tästä Tästä tiedämme, että tällä voi olla yksilöllisiä seurauksia ja pyrimme löytämään ratkaisuja, joissa otetaan todellakin mahdollisuuksien mukaan huomioon nämä henkilökohtaiset tragediat tavallaan. Sitten vielä pari asiaa. EDIS, Euroopan pankkitalletussuoja. Kysyttiin, mikä tämän tilanne, tilanne. Me olemme tehneet komissiossa ehdotuksia, mutta voimme todeta, että neuvostossa vielä aika monet jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että ensin tarvitaan suurempaa selkeyttä ja varmuutta, mitä tulee riskien vähentämiseen ennen kuin voidaan mennä eteenpäin tähän riskin jakopuoleen. Tätä juuri nyt työstetään, mutta tämä asiakirja on nyt neuvoston käsittelyssä. Me olemme välittäneet sen komissiolle ja nyt me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa pohtiakseen, miten tälle hankkeelle saadaan taas uutta vauhtia. Ja Täällä on puhuttu myös kohesiosta, kohesiorahastoista, monivuotisesta rahoituskehyksestä, siitä aletaan nyt keskustella. Viime viikolla julkaistiin raportti, jossa puhutaan komission visioista ja myös mahdollisista skenaarioista, miten tätä keskustelua tullaan käymään Euroopan huipputasolla. Voin antaa yhden neuvon niille, jotka ovat sitä mieltä, että budjetti, se ei voida tinkiä. Meidän te voitte puhua omissa parlamentissa siitä, että tarvitaan tarvittavat varat Euroopan talousarvioon. Silloin voimme sulkea tätä ähm, Brexitin tuomaa aukkoa, ja jota syntyy uusista haasteista, puolustuspolitiikka, turvallisuuspolitiikka, maahanmuutto, miten näihin voidaan reagoida. Ja meidän pitää voida johdonmukaisella tavalla viedä näitä asioita eteenpäin. Tässä tarvitsen teiltä tukea ja haluaisinkin lopettaa puheenvuoroni tähän. Tämä oli erittäin hyvä, vilkas keskustelu. Kiitän kaikkia osallistujia ja tulemme välittämään, välittämään esittämään ne viestit jatkossa komissioon. Kiitos.